Er- Istunto on avattu. Pyydän teitä istuutumaan. Bitte nehmen Sie Platz, Pyydän teitä istuutumaan, hyvät naiset ja herrat. Muistutan siitä, että artikla 14 kohdan 2 mukaisesti väliaikaisen virka-aikansa pätevän puhemiehen johtaessa keskustelua ei käydä keskustelua asioista, jotka eivät koske puhemiehen valintaa tai valtakirjojen tarkistusta. Se merkitsee, että tänään ei puhuta mistään muista kysymyksistä kuin niistä, jotka liittyvät nyt käynnistyvään äänestyskierrokseen. Tänään on listalla puhemiehen valinta työjärjestyksemme määräysten mukaisesti. Ehdokkaat puhemieheksi on pitänyt artiklan 15 kohdan